asioissa. Seuraavaksi esityslistan mukaisesti käymme keskustelua pesusta. Meillä on suositus toiseen käsittelyyn. Karins ja Sargentini esittelivät rahoitusjärjestelmän käytön estämistä rahanpesuun ja tai terrorismin rahoitukseen. Kyse on siis suosituksesta toiseen käsittelyyn. Meillä on myös Hopin ja Simonin suositus toiseen käsitykseen varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista. Ja ensiksi Kaarins, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, tänään ja huomenna me päätämme menettelytavan, joka on jo jatkunut jo kaksi vuotta. Me olemme olleet kehittämässä uutta lainsäädäntöä, jotta voidaan vastustaa rahanpesua. Ensinnäkin on kiittää Rova Sargentinia, Libe-valiokunnan yhteisesittelijää ja varjoesittelijöitäni ja Euroopan unionin komissiota. Italian puheenjohtajakaudella koska me päätimme loppusomuksen Italian puheenjohtajakaudella. Haluamme kiittää heitä myös. No mitä me olemme saaneet aikaan näiden kahden vuoden aikana? Komissio ehdotti sitä, että voitaisiin kehittää rahanpesun estämistä koskevaa lainsäädäntöä, jotta ollaan rikollisia askel eteen edellä. Ja sitten komission ehdotus hyväksyttiin Nimittäin se, että teimme riskiarviointiin perustuvan lähestymistavan, kun taistelemme rikollisuutta vastaan. Ja tämä auttaa myöskin pankkijärjestelmäämme, jotta tiedämme enemmän asiakkaista. Ja sitten täällä on sanottu niin sanottuja mustia listoja, joka auttaa lainvalvontaviranomaisia ja pankkisektoria saamaan lisätietoja asiakkaistaan tai tilisiirroista. Parlamentissa me olemme myöskin ehdottaneet yhtä uutta välinettä tähän, joka auttaisi rahanpesun estämisessä. Nimittäin ähm, omistajien rekisteriä, todellisten omistajien rekisteriä. Meillä on kaupparekistereitä jäsenvaltioissa, mutta me ehdotamme, että todelliset edunsaajat voivat myöskin tulla selville koska se voi olla joko yksityishenkilöitä tai laillisia henkilöitä. Ja sitten nämä laillisia henkilöitä saattaa olla jotain yhteyksiä johonkin veroparatiiseihin. Ja lopuksi sitten kukaan tiedä, kuka on vastuussa jostakin yrityksestä. Ja meidän ehdotuksemme, joka on mukana myös lainsäädännössä, on se, että, että jäsenvaltioille pitäisi olla rekistereitä todellisista edunsaajista. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että tässä veroparatiisiketjussa, joka tekee lainvalvontaviranomaisten työn niin vaikeaksi, niin tämän puitteissa voitaisiin nähdä, kuka on tietyn yrityksen tai varainsiirron takana, ja se auttaisi myöskin verojen keruussa koska uskon, että näitä varoja ei käytä päästä rahanpesuun, vaan myöskin tällä tavoin pyritään välttelemään veroja. Niin, no tämä on uusi kehitysaskel, joka tietenkin varmaan johtaa siihen, että rikolliset reagoivat tähän. Ja tämä tulee myöskin tekemään sen, että näillä petosjärjestelmillä on vieläkin vielä vaikeampaa niin on vielä vaikeampi saada jalansijaa Euroopassa. Meillä on täällä oikeusjärjestelmät ja turvalliset pankit ja rahoitusjärjestelmät käytössä. Ja se tarkoittaa nyt sitä, että tällä lainsäädännön muutoksella me tulemme rahanpesun estämisen tekemään vielä tehokkaammin. Ja tulemme todellakin ajamaan nämä rikolliset ulos Euroopasta kolmansiin maihin. Kiitokset yhteistyöstä ja tuesta ja toivottavasti voitte huomenna tukea tätä erotusta äänestyksessä. Kiitoksia. Kiitokset Karins ja seuraavaksi Sargentini. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh, and thank you. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia myös Karinsille yhteistyöstä esittelijälle ja varjoesittelijöille, jotka auttoivat meitä tällä toimikaudella ja aiemmalla toimikaudella ja ekonvaliokunnan Gualtierille, puheenjohtajalle ja varsinkin neuvostolle, erityisesti italialaisille ja Euroopan komissiolle. Tämä on ollut erittäin pitkä prosessi. Aloitimme tämän edellisellä kaudella ja onnistuimme viemään sen loppuun viime joulukuussa. Muistuttaisin siitä, että meillä oli ennen vaaleja täysistuntoäänestys, joka antoi Karensille ja minulle mandaatin, joka oli oikein vahva. 343 puoltoääntä julkiselle rekisterille ja 30 vastaääntä. Se antoi meille sellaisen toimivallan, joka mahdollisti sen, että meidän ei tarvinnut perääntyä, ja se on oikein hyvä. Ja näin teimmekin. Ja minun motivaationani on aina ollut se, että käsitellään veronkiertoa ja veron välttelyä Meillä on täällä usean otteeseen todettu, että sen määrä rahaa, joka Afrikasta pakenee, koska moni kansalliset yritykset eivät maksa verojan, on valtava. Meillä oli myöskin skandaali, joka koski Ukrainan presidentin, entisen presidentin poikaa, joka laittoi Ukrainan kansalla ottaa varastamansa varat ja laittoi sen sitten Shelliin Alankomaihin. Ja sitä meillä on LuxLeaks, joka selvensi sitä, miksi näin tehdään. Euroopan komissio on asettanut tämän etusijalle ja se on tietysti tärkeää. Siitä on meille hyötyä työssämme ja sitten me loimme tämän julkisen rekisterin, joka koskee näitä hyödynsaajia, hyödynsaajien omistajia sovimme tästä. Ja sitten on sellaisia maita, joissa tällaista rekisteriä ei tällä hetkellä ole, ja niitä velvoitetaan sellainen perustamaan. Tulevaisuudessa 28 rekisteriä sitten liitetään toisiinsa niin, että voi etsiä shellistä toiseen ja maasta toiseen. Kuka niitä saa käyttää? No viranomaiset luonnollisestikin, jolla on täysi pääsy niihin. Myös kaikki sellaiset, joilla on legitiimi peruste. Kaikki, jotka kykenevät osoittamaan, että heillä on heillä on tärkeää katsoa sitä rahanpesun, terrorismin, korruption, verorikosten takia. Eli lähitulevaisuudessa lehtimiehet ja kansalaisjärjestöt ja kaikki Euroopan kansalaiset voivat tutkia näitä rekistereitä ja varmistautua siitä, että me kollektiivisesti hoidamme tämän tehtävän, että me emme salli sitä, että yritykset voivat hyödyntää niitä rahoja, jotka oli tarkoitettu verovaroihin, koulutukseen, terveydenhuollon ylläpitämiseen ja niin poispäin. Olen ylpeä siitä. Jos jäsenvaltiot haluavat mennä vielä pidemmälle, haluavat lisätä tämän muita syitä, niin he, ne voivat näin tehdä ja minusta niiden tulisikin tehdä näin. Ja haluan kiittää komissaari Juurevaa sillä heti kun siirryttiin markkinapääosastolta oikeuspääosastoon, saimme paremman tuen tälle asialle. Me haluamme tehdä varmaksi sen, että se henkilö, joka on sitä mieltä, että jotain on vielä minun henkilötiedossani, hänellä on oikeus valittaa. Valitusoikeus siis on annettu. Me noudatamme tietonsäilytyssäännöksiä, jotka ovat viisivuotisia. Minusta se on oikein hyvä. Se on artikla 5, 40 äh, Hyvä puhemies, tehtä, tehkääpä tästä esimerkki koko muulle maailmalle. Eikö olisi hienoa, jos Yhdysvallat seuraisi? Ta, eikö se olisi hienoa tässä verokierron vastaisessa taistelussamme? Toivon, että autatte meitä pääsemään tähän tavoitteeseen. Kiitoksia. Kiitokset Sargentini ja seuraavaksi Kirk Hope, neljä minuuttia. President, uh, Puhemies, hyvä komission jäsen rahanpesuun, jos rahaa ei enää ole, niin silloin terroristit eivät saa rahavaroja ja näin meidän taloutemme nauttivat sen eduista. Rahanpesun haittoja ei koskaan voi aliarvioida. Kun ajattelemme markkinoitamme, niin avoimuus on tietenkin voimakas ase. Ja minä ja muut esittelijät ja varjoesittelijät ovat nyt esittäneet tästä tekstiä lainsäädännöksi. Tämä on ollut hyvin haasteellista. Me olemme tutkailleet kansainvälisiä sääntöjä ja rahan pesun torjumisen merkitystä rajojen yli sekä unionissa että myös koko maailmassa. Varojen saaminen rahanpesusta takaisin on hyvin merkittävä asia, koska rikolliset toimivat pitkälti juuri tällä alalla. Ja minä uskon, että tämä paketti rajoittaa rikollisten toiminta-aluetta ja myös auttaa meitä seuraamaan rahan liikkeitä rajojen yli. Kuluttajat ja liike-elämä on vuosien ajan ajautunut ongelmiin lainsäädännön, edeltävän lainsäädännön täytäntöönpanemisessa. Ja nyt me olemme pyrkineet järkevän, tehokkaan ja suhteellisuustajuisen ehdotuksen saamaan rahanpesua torjumaan. Tämä toinen rahanpesudirektiivi omassa maassani yhdistyneessä kuningaskunnassa tulkittiin siten, että pienet sijoit, piensijoittajien elämä ajautui hyvin suuriin vaikeuksiin eikä se auttanut oikeastaan ollenkaan. Ja tällaista liikaa taakkaa ei saa nyt luoda tällä tiukemmalla säännöstöllä. Me tarvitsemme riittävää avoimuutta ja meidän täytyy tarjota myös tietosuojan riittävä taso. Tuo suhteellisuusperiaate on johtanut meidän ajatteluamme erityisesti tässä tämän paketin kanssa tehdystä, te, te, tehdessämme työtä. Pankit ja rakennusyritykset ovat voineet siirtää päätöksentekonsa kauas kansalaisistaan ja ovat käyttäneet erinäisiä äh, vääriä keinoja. Nyt meidän täytyy saada tietää, miten ongelma voidaan ratkaista ja meidän täytyy, meillä täytyy täytyy olla järkevä valvontamenetelmä ja jäsenvaltioiden täytyy myös noudattaa kansainvälisiä sääntöjä ja taata myös hyvä yhteistyön taso kolmansien maiden kanssa. Liike-elämän edustajat myös muualta maailmasta edelleenkin haluavat sijoittaa Euroopan unioniin ja meillä täytyy olla näin ollen yhteistyötä, jotta me voimme estää tällaiset rahoitukseen liittyvät rikokset. Ja me olemme halunneet tehdä sellaisen ratkaisun, jota, joka voitaisiin myös täytäntöönpanna. Tämä on ollut minun päälinjani sillä alalla, josta minä olin vastuussa. Jos meillä on maailman parhaimmat lait, mutta niitä ei saada täytäntöönpantua, niin silloin ei voiteta yhtään mitään. Ja uskon, että tällä paketilla me voitamme paljonkin. Ja haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tähän työhön. Kiitokset varjoesittelyyn esittelijälle, toiselle esittelijälle Simonsille ja muille, muille varjoesittelijöille myös. Ja näin me voimme taistella yhdessä rahanpesun pesua vastaan ja saada myös julkisen mielipiteen taaksemme. Kiitokset Kirkhope ja seuraavaksi Simon, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvioiden mukaan noin 1600 miljardia pestää vuosittain. Tämä on huomattava määrä, määrä meidän taloudesta. Ja meillä menee täällä Euroopassa miljoona euroa. Ja tämä on oikeastaan enemmän kuin meidän seitsemän vuoden budjettimme. Meidän pitää unionistakin olla hyvin vakavissamme tämän rahanpesun taistelussa, vastaistaistelussa ja olla etulinjassa tässä. Sen takia on tärkeää, että vuoden 2005 rahanpesudirektiivi päivitettiin. Sosiaalidemokraatit ovat ottaneet huomioon nämä ehdotukset komission taholta, jossa aina olet muiksi mukana tukemassa tässä tämän päivittämisessä ja toivomme, että nopeasti voimme tuona, ottaa käyttöön rahapesun vastaisen lainsäädännön. Molemmat lakitekstit perustuvat riskiperusteiseen lähestymistapaan eurooppalaisella tasolla pitää olla varovaisesti arvioida tiettyjen summien rahanpesuriskejä. Että tämä on myöskin tämän direktiivin puitteissa. Tulevaisuudessa myöskin kasinot ja myöskin muut uhkapelit ovat mukana. Rahanpesun ja terrorismin vastaisen rahoituksen taistelun keskipisteessä onkin avoimuus. Ja pitää tunnustaa todellisten omistajien ja, ja hyödynsaajien nimet näissä hämärissä yritysrakennelmissa ja pöytälaatikkoyhtiöissä. Tämän takia meistä on hyvä ja suuri menestys, että parlamentti sosiaalidemokraattien painostuksesta ja olemme pyytäneet tästä avointa yritysrekisteriä, jossa on sitten selkeät tiedot yritysten ja säätiöiden rahoitustiedoista. Avoimuus on paras ase rikollisuutta vastaan. Mutta tämän rekisterin luominen ei ollut helppoa, koska se meni pidemmälle kuin komission alkuperäinen ehdotus. Myös jäsenvaltiot neuvostossa pitkään vastustivat sitä, mutta kuitenkin parlamentti pystyi tässä loppujen viemään tahtonsa läpi. Nämä rekisterit ovat kaikille velvoittavia no, rahoitusviranomaisille ja myöskin kaikille niille, joilla on oikeutettu etu kysyä tätä, vaikka lehdistöedustajat. Tämä on ainakin hyvä. Mutta me sosiaalidemokraatit olisimme halunneet, että tässä näiden kansallisten rekisterien EU-yhteydet ei tulisi vasta neljän vuoden päästä keskusteluun, vaan tehtäisiin saman tien, sillä avoimuus ei saa pysähtyä maiden rajoille. Sen lisäksi sosiaalidemokraatit haluaisivat mielellään, että kun tämä hetkinen rekisteri, jossa katsotaan juuri ähm, edunsaajia, että se koskisi myöskin kolmansia maita. Näin voitaisiin myöskin siellä taistella veroparatiiseja ja veronkiertoa vastaan tehokkaammin. Parlatin pyynnöstä lopullinen teksti kuitenkin erottaa, että tehdään, tehdään saa lista kolmansista maista, joilla on ollut vajeita veronkierron vastaisessa taistelussa. Neuvoston tahdon vastaisesti kuitenkin me haluamme osallistua tähän tämän listan tekemiseen ja se voidaan päivittää kolmen kuukauden välein. Myös Me olisimme toivonneet, että joissain asiassa mennään pidemmälle, mutta lopuksi pitää kuitenkin todeta, että keskityön rekisterin luomisella on saatu meidän päätavoitteemme toteutetuksi. Tämä on yksi direktiivin saavutuksista, mutta moni asia jää vielä auki ja meille jää vielä paljon tehtävää seuraavaksi viideksi vuodeksi. Kiitos. Ja seuraavaksi Jurova, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, honorable members of the European Parliament. Kiitoksia kovasti arvoisat jäsenet Euroopan parlamentissa. Rahanpesuvastainen direktiivi ja asetus, joka koskee varojen siirtoa ovat strategisia tekstejä Euroopan unionille ja ne merkitsevät suurta askelta eteenpäin, kun pyrimme parantamaan tehokasta toimintaamme rikollisjärjestöjen tuottojen äh, rahanpesun torjumiseksi. Haluaisin ilmaista kiitollisuuteni parlamentille varsinkin äh, yhteisesittelijöille Sargentinille ja Karensille – kuten myöskin varjoesittelijöille näiden ilmaisemista voimakkaasta tuesta tälle asialle ja kaikesta kovasta työstä, joka on tehty. Myös eri puheenjohtajavaltiot ovat ponnistelleet voimakkaasti, varsinkin Italian puheenjohtajavaltio, jonka alaisuudessa kolmikantaneuvottelut vietiin päätökseen joulukuussa viime vuonna. Olen vakuuttunut siitä, että tänä päivänä meillä on sellainen tulos, johon voimme olla tyytyväisiä. Huomisen äänestys merkitsee uutta askelta eteenpäin rahapesun torjunnassa ja terrorismin torjunnassa. Kun tarkastellaan viimeisiä terrorismiiskuja Eurooppaan, niin on tärkeää, että näistä säännöistä tulee toimivia mahdollisimman nopeasti. Meillä on nyt käsillämme kaikki työkalut, joiden avulla voidaan paremmin jäljittää niitä miljardeja euroja, jotka tulevat rikollisesta toiminnasta tai sellaista toiminnasta, jolla tuetaan terrorismia. Kun parannetaan tätä omistajuuden avoimuutta, niin se on ollut myös kansainvälisen agendan keskiössä. Ja minusta tämä sekä parlamentin että jäsenvaltioiden kunnianhimoinen lähestymistapa, jonka mukaan otetaan käyttöön rekistereitä yrityksille. Työn on nyt alettava, että voidaan varmistautua siitä, että tämä puitteisto, joka pyrkii parempaan tehokkuuteen ja lisäavoimuuteen, otetaan käyttöön. Komissio tekee työtä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, että nopeutettaisiin täytäntöönpanoprosessia näiden uuden vaatimusten mukaisesti. Haluan rohkaista parlamenttia myös äänestämään puolesta loppuäänestyksessä, mikä merkitsee vahvemman puitteiston hyväksymistä, jonka avulla torjutaan rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Kiitoksia, komission jäsen Jurova. Sitten ryhmien edustajat. Edustaja Radev, puolitoista minuuttia. Olkaa Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat, kaksi 2,7 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta kuluu YK tietojen mukaan rahanpesuun. Tähän menee tietenkin vielä enemmän varoja, jos ajattelemme terrorismia, ja tämähän vaikuttaa miljoonien ihmisten elämänkohtaloon. Siksi tämä rahanpesupaketti on niin merkittävä. Se tuo avoimuutta tähän hyvin monimutkaiseen rahoitusjärjestelmään, joka on niin kovin petosaltis. Se se, että tähän on mukaan otettu myös veroihin liittyvät rikokset ja myös rahan siirtojen parempi avoimuus ja tietojen täsmentäminen maksajista ja maksun saajista ovat uusia elementtejä unionilainsäädännössä. Tämä selventää tilannetta, parantaa myös käsitystä siitä, kuka yritykset oikeasti omistaa, parantaa myös yritysten välisiä suhteita ja luo suuria etuja sisämarkkinoille ylipäätään. Ja näin rahanpesua voidaan torjua ja myös terrorismia voidaan paremmin torjua, samoin kuin järjestäytynyttä rikollisuutta terrorismin uhkahan on ollut suuri ja on suuri Euroopassa. Tämä on yksi etusia kysymyksistä Euroopan turvallisuusagendalla. Ja tämä paketti sisältää e, hyviä ehdotuksia. Kiitoksia edustaja Rev. Sitten kaksi minuuttia edustaja Komes. Olkaa hyvä. Mikrofoni. Is it working? Yes. Toimiiko tämä? Niin, kyllä. Neuvotteluissa, kun on puhuttu neljännestä rahanpesuvastaisesta direktiivistä, niin minun mielestäni on luotu todellinen vakaampi järjestelmä taistella tällaista rikollisuutta vastaan. Ja kaikkein suurimpana uutuutena on keskusrekisterin luominen, joka antaa yksityiskohtaista tietoa kaikille eri yrityksille Euroopan unionissa. Ja lisäksi haluan todeta, että olen pettynyt siihen, että vaikka nähdään kuinka paljon erilaisia finanssiskandaaleja on ollut, Euroopan unionissa avoimuuslupaukset eivät ole toteutuneet. Sillä tavoitteena mehän on ollut saada aikaiseksi yhtenäinen järjestelmä, jolla näihin rekistereihin pääsy sallitaan. Esimerkiksi kansalaisjärjestöt, lehtimiehet, kansalaiset – meillä tulee 28 eli järjestelmää, mikä jollain tavalla kyllä vesittää koko direktiivin harmonisointia. Lisäksi monet jäävät tämän koko järjestelyn ulkopuolelle. Yhteys tämän lainsäädännön ja veronkierron ja veron välttelyn välillä merkitsee sitä, että kyseessä on tärkeä väline todennäköisesti, jonka avulla voidaan torjua verokiertoa. Tämä on erityisen tärkeä Euroopan kansalaisille, joihin talousrikollisuus kohdistuu. Rekisteri sinänsä ei tietysti muuta verotuskäytäntöjä, mutta se mahdollistaa sen, että voidaan tar- torjua sellaisia epäselviä rakenteita, joita hyödynnetään veronkierrossa. Eli meidän täytyy pyytää jäsenvaltioita nopeasti transponoimaan tämä direktiivi, jotta nämä rekisterit voidaan saada tehokkaasti käyttöön. Ja samassa saamme aikaiseksi yhteisiä diplomaattisia suhteita kolmansiin maihin, jotta nekin seura- seurasivat esimerkkiämme, jotta voitaisiin myös lopettaa erilaiset veroparatiisit. Kiitoksia, edustaja Komes. Käykö teillä ky- kysymys, edustaja Sanilta, olkaa hyvä. tisztelt képviselő asszony! hyvä puhemies arvon jäsen puheenvuorossanne kiinnitettiin huomiota ongelmiin jotka voivat vaikeuttaa direktiivin täytäntöönpanoa ja mielestäni tuo viimeinen kommenttinne veroparatiiseista oli hankala. Miksi teidän mielestänne Euroopan toimielinten toimielimet ovat unohtaneet veroparatiisien käsittelyn. Is, uh, Uskon, että koska tämä halutaan kieltää ja tahtoakin puuttuu jäsenvaltioista ja komissiosta, jotta todellakin pureuduttaisiin veroharmonisointi. Ilman mitä me emme saa aikaiseksi todellista tervettä kilpailua sisämarkkinoilla. Sehän on nimenomaan juuri se, mitä tässä pyritään saamaan aikaiseksi verokomiteamme mm, kanssa. Ja olen aika varma siitä, että jos parlamentti hoitaa hommansa hyvin, niin onnistumme tämän asian esittelemään myös komissiolle ja hallituksillemme. Kiitoksia edustaja Gomez. Sitten minuutti. Edustaja von Stosch. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Me puhumme täällä tänään rahanpesun vastaisten toimenpiteiden parantamisesta. Tämä on järkevä ainakin terrorismi, pimeä työ ja verojen kierto mutta kun me puhumme tästä, niin tähän tulee toinenkin aihe esille. Nimittäin ra- käteenrahan poistaminen ylipäätänsä. Pitäisikö meidän tehdä kaikki maksut ilman käteistä, että se oli avointa terrorismin vastaisessa taistelussa? Pitäisikö me ehkä poistaa kokonaan käteisvarat? Peter Hoffinger, saksalainen Citibankin asiantuntija, vaatii tätä jo. Ja tietysti hyvistä syistä. Pitäisikö valtio pystyä lukemaan aina meidän tilitietomme, missä olen maksanut iltaisin oluen ja millä taksilla olen matkustanut kotiin? Onko tämä suoja sitten terrorismilta vai onko tässä ehkä puuttuminen sitten kansalaisten oikeuksiin, perusoikeuksiin? Voiko tämä johtaa siihen, että me menetämme nämä oikeudet, jos ei, ei koskaan me pidämme kiinni käteen raasta. Kiitoksia kollega Postors. Sitten puolitoista minuuttia kollega Storvats. Tack, herr talman. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kuten tiedämme, rahanpesu on vakava ongelma. Se on rikollisjärjestölle suuri äh, tulolähde ja vahingoittaa talouttamme mitä suurimmassa määrin. Tätä lainsäädäntöehdotusta on työstetty kauan ja haluan kiittää esittelijä ja esilijoita, jotka ovat olleet erittäin yhteistyöhalukkaita ja haluan kiittää myös niitä varjoesittelijöitä, jotka hoitivat tätä asiaa. Ensinnäkin lähdimme liikkeelle riskianalyysistä siitä, että meillä on tällainen yksityiskohtainen riskianalyysi. Taustalla on tärkeää, että saamme hyvän lainsäädännön aikaiseksi. Toiseksi puhutaan oikeasta omistajasta. Se on ehkä kaikkein suurin voitto, joka tästä trilogissa saatiin aikaiseksi. Nyt me saamme aikaiseksi rekisterin todellisista omistajista ja kun tiedämme, miten monimutkaisia rakenteita voi olla olemassa, kun puhutaan esimerkiksi kasinoista tai rahanpesusta, niin tästä on kaikkein eniten ollut hyötyä. Erityisen ilahtunut olen myös siitä, että onnistuimme myös käsittelemään niitä ongelmia, jotka niin helposti syntyvät, että meille luomme lainsäädäntöä, joka toimii esimerkiksi sosiaaliset yritykset ja rahanpesijät saattavat joutua samaan asemaan. Ja tästä syystä haluan vielä kerran kiittää parlamentaarikkoja siitä, että me saimme aikaiseksi sellaisen lainsäädännön, josta voimme olla ylpeitä, jota voimme puolustaa kotimaissanne, joka varmasti myös ratkaisee niitä ongelmia, joita meillä edessämme on. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Torvalds. Sitten puolitoista minuuttia edustaja Kari. Øh, Kiitos puhemies. Varjoesittelijänä haluan kiittää kollegoita mainiosta työstä. Me olemme saaneet hyvän ehdotuksen aikaan. Jos me ajattelemme esimerkiksi maailman pakolaistilannetta, niin YK mukaan 50 miljardia dollaria Afrikan maat menettävät vuosittain rahanpesuun ja veronkiertoon, eli käytännössä puolet enemmän kuin ne ovat saaneet kehitysapuuna me tarvitsemme avoimuutta laillisiin rahansiirtoihin. Viranomaisten täytyy päästä seuraamaan tarkoin näitä rahansiirtoja myös kansainvälisten suurten yritysten eh, tilanteessa, jotta ne eivät voi kiertää veroja ja toimia yksin omaan, omaan lukuunsa. Meillä täytyy olla julkinen rekisteri, jonka pohjalta voimme seurata yritysten rahansiirtoja todellisille edunsaajille ja todellisille omistajille. Kansalaisten ja kansalaisjärjestöjenkin täytyisi pystyä seuraamaan tätä tilannetta, koska kansalaiset joutuvat kärsimään eniten esimerkiksi, jos ajattelemme LuxLeaks-skandaalia tällainen julkinen rekisteri olisi hyvä komissiossa ja joissain neuvoston jäsenvaltioissa kuitenkin on vastustettu tällaista laajaa avoimuutta. Kuitenkin toivoisin muita, muiden hallitusten toimivan niin kuin Tanskan hallituksen, että täydellisen julkinen rekisteri saataisiin aikaan. Kiitoksia edustaja Kari. Sitten minuutti edustaja Jolie. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komissaari. Haluan kiittää määrätietoisesta työstä, jota esittelijät ovat tehneet, erityisesti Judith Sargentini. Me aiomme huomenna äänestää sellaista rekisteriden luonnetta, joka koskee todellisia offshore-yritysten omistajia. Tämä on todella kallisarvoinen voitto. Itse asiassa jotkut jäsenvaltiot ovat pyrkineet tukahduttamaan tämän edistymisen mutta tämä voitto, joka saatetaan ja se, joka koskee esimerkiksi trusteja, on tärkeä. Meidän tulee katsoa sitä, millä tavalla jäsenvaltiot määrittelevät kansalaisjärjestöiden ja journalistien pääsyn muihin rekistereihin. Tästä syystä huomisen äänestys on vasta ensiaskel, kun pyrimme torjumaan epämääräisiä rahavirtoja ja laittomia sellaisia – jotka hyödyntävät rikkaita ihmisiä, monikansallisia yrityksiä tai rikollisjoukkoja. Huomenna me osoitamme, että tämänhetkinen tilanne ei jää lopulliseksi. Keskeytetään. Kiitoksia edustaja Jolie. Sitten kaksi minuuttia edustaja Ferrara. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, Euroopassa on tuhansia järjestäytyneen rikollisuuden ryhmiä, jotka ovat eri maissa. He ovat toiminnassa yhteydessä ja näin myöskin piilottavat tulojaan keskenään. Meidän pitää arvioida terrorismin asioita, mutta myöskin rahanpesuasioita sisämarkkinoiden yhdessä. Tässä vaaditaan enemmän yhteistyötä ja tietojen vaihtoa myös kolmansien maiden kanssa. Tämä on erittäin tärkeää tämän tartusperän saavuttamiseksi, joka haluamme aikaan saada. Meidän pitää jotenkin välttää myöskin verenkiertoa, terrorismia ja muita taloutta haittavia tekijöitä. Avoimuudella on tässä taistelussa erittäin tärkeä rooli. Pitää myöskin parantaa varojen jäljettävyyttä unionin sisällä ja pitää tehdä kaikki ponnistelut sen eteen, että yhteiskunnan toimijat ja juridiset henkilöt ovat avoimia toiminnoissaan. Pitää nähdä, kuka on omistaja ja kuka saa hyödyn mistäkin toiminnasta. Tarvitaan julkisia rekistereitä, johon kerätään ja päivitetään kaikki nämä tiedot. Ja se pitää olla saatavissa mahdollisimman monelle. Täällä on päästy eteenpäin sääntelyn yhteydessä, mutta kyllä tarvitaan vielä muutaman virstan pylväs ennen kuin pääsemme loppuun. Trustit ja muut vastaavat, tietenkään heidän tilanteensa ei auta tässä taistelussa, kun pyritään välttämään rahan pesua ja veronkiertoa. Tietenkin pitää pyrkiä siihen, että vältämme sitä, että mitään estoja ei ole sille, että saadaan tiedot haltuun, vaan pitää tukea tässä erotonta avoimuutta. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Ferrara. Seuraavaksi minuutti edustaja Porkesio. Kiitoksia puhemies. Vaikuttaa nyt siltä, että tässä puuttuu vielä yksi niistä teemoista, mistä onkin tärkeä aihe, tämä pitää olla tämän keskustelun aiheena, on se, että hämäristä kanavista tulee rahoitusta toimi. Euroopassa on huomattavaa tällaisia islamistien järjestöjen ja muiden verkostoja, ja sitten he rahoittavat tavalla, jota, josta ei ole lähtöä tai lähtöpistettä, ei aina tiedetä, mistä nämä varat ovat lähtöisin. He ovat jatkuvasti kuitenkin pureutuneet yhteiskunnan ytimeen, ja enemmän kuin me luulemmekaan. He tekevät näitä hämäriä toimia, jotka todennäköisesti ei liity pelkästään terrorismiin, vaan myöskin järjestetään rikollisuuteen. Meidän pitää tehdä työtä sen eteen, että pystymme tunnistamaan sen, että kuka suojelee näitä laittomia. Kiitoksia edustaja Porkeesio. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Paunova. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen kollegat. Jotta taloutemme voisi menestyä, niin me tarvitsemme luottamusta ja avoimuutta. Euroopassa rahainpesun piiriin kuuluu 6 miljardia, 600 e- miljardia euroa. Tämä on kaksinkertainen määrä siitä, mitä Junckerin suunnitelmaan tarvitaan. Tämä on raha, jota ei voi käyttää koulutukseen ja investointeihin ja tutkimukseen. Me haluamme päästä tästä kielteisestä suuntauksesta verotuksesta eroon ja näin saada avoimuutta rahainsiirtoon. Näin paremmin saamme toimimaan ja vakaammin toimimaan myös rahoitusjärjestelmän uudet ehdotukset asiakkaan tunnistamisesta tarjoavat paremman asiakkaan tuntemisen ja myös käsittää, voi käsittää paremmin, miten, millä alalla he toimivat. Ja tässä saadaan tietoa myös varsinaisesta todellisesta edunsaajasta. Tässä avoimuus lisääntyy ja myös luottavuus lisääntyy. Tässä täytyy myös muistaa rekisterin tietosuojakysymykset Mm, rahanpesu ja terrorismi eivät, niitä ei voi käsitellä pelkästään kansallisella tasolla, ja sama koskee taloudellisia petoksia. Tähän tarvitaan myös luottamusta, luottamusta rahan, rahajärjest, rahoitusjärjestelmään ja luottamusta siihen, että eurooppalaiset voivat toimia reilussa ympäristössä ja, me, ja myös noudattaa oikeudenmukaisia menettelyjä. Kiitokset Paunova ja kaksi minuuttia Ferreira. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvä komissaari arvoisat kollegat. Minäkin näin alkuun haluaisin kiittää esittelijöitä ja varjoesittelijöitä, jotka ovat tehneet paljon työtä, laadukasta sellaista, jotta on päästy näin tärkeään sopimuksen myös Italian puheenjohtajakautta haluan kiittää erikseen. Veronkierto, veron välttely, tulee nyt vaikeammaksi ja pääomien rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen myöskin. Lisäksi tämä rekisteri, joka koskee todellisia omistajia, on äärimmäisen tärkeä tässä suhteessa. sosiaalisten demokratian ryhmä on erityisen ilahtunut siitä, että se saa nähdä, että luodaan eurooppalainen julkinen omistajarekisteri, vaikka ryhmämme valitteleekin sitä, että tämä tiedon saanti ei ole riittävän vapaata tai että sitä ei ole järjestetty eurooppalaisella tasolla. Kun lainsäädäntö rajoittaa pääsyä tähän rekisteriin, ja puhutaan legitiimistä edusta ja perusteesta, niin tuo määritelmä on tietysti erittäin epämääräinen. Meillä täytyisi olla riittävät avoimuus tässä suhteessa käytössä. Lisäksi jäsenvaltiot voivat myös rajoittaa pääsyä tähän tietoon sellaisissa tapauksissa, joita pidetään poikkeuksellisina, esimerkiksi kun kysymys on vammaisesta tai alaikäisestä tai on olemassa vaara edunsaajille, että häntä kiusataan kaikenlaisia eri tapauksia, jotka ei ole määritelty selkeästi. Kuitenkin tämä on selkeä avoimuuden parannus, vaikka ei olekaan erittäin suuri sellainen, ensiaskel kuitenkin. kompromissiteksti on ollut tietysti tämän olennainen. Yleisesti ottaen teksti on hyvin myönteinen ja toivomme, että jäsenvaltiot voivat myös jatkaa tällä samalla tiellä. Fotika. Kiitoksia edustaja Pereira. Sitten minuutti. Edustaja Fotika. Niczący. W 2004 roku po atakach w Madrycie państwa członkowskie Unii Europejskiej Vuonna 2004 Madridin tapahtumien jälkeen unionin jäsenvaltiot sitoutuivat terrorismin torjuntaan ja tämä koskee myös terrorismin verkostoja ja rikollisjärjestöjä. Valitettavasti terrorismin uhkaa ei kuitenkaan ole hälventynyt. Meidän rahoituslainsäädäntömme ja muu lainsäädäntömme ei ole pystynyt vastaamaan tähän uhkaan. Huomenna meidän tulee äänestää tästä paketista, jonka, pohja, jonka avulla meidän pitäisi pystyä torjumaan terrorismia. Tämä on hyvä askel eteenpäin. Kiitokset kaikille työstä. Fotika, Kiitoksia edustaja Fotika. Sitten puolitoista minuuttia. Edustaja Jesek, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Well, I would... Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat olleet EPPn puolelta mukana näistä vahvoista näkemyksistä kolmikantaneuvotteluista. Minulle tämä direktiivi korostaa sitä, miten tärkeää Euroopan parlamentti on lainsäädäntöprosessissa. Julkisen omistajarekisterin ajatus, joka on avainasemassa tässä asetuksessa, on tullut Euroopan parlamentilta ja olemme puolustaneet sitä voimakkaasti koko kolmikantaneuvottelun ajan. Joulukuussa päästy sopimus osoittaa, että julkinen yle- suuri yleisökin vaatii avoimuutta ja näin päästään myöskin askel eteenpäin rahapesun torjunnassa. Parantamisen varaa kuitenkin on, kun puhutaan julkisen rekisterin pääsystä mutta direktiivi jättää jäsenvaltioille avoimeksi sen, jotka haluavat viedä eteenpäin tätä asiaa, voivat määritellä tämän legitimin edun. Euroopan parlamentin äänestyksen jälkeen jäsenvaltioiden aika on kantaa vastuunsa ja täysin nopeasti täytäntöön panna tätä uutta rahapesun vastaista lainsäädäntöä. Rohkaisen niitä käyttämään riittävää joustavuutta, jotta tarjotaan pääsy näihin julkisiin rekistereihin kaikille yrityksille ja trusteille. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Jesek. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Krysa Sognos. Kiitos Rahanpesu on Euroopan unionin taloutta suuresti haavoittava tekijä. Ja kyse on miljard, sadoista miljardeista euroista. Europolin arvioiden mukaan tämä tarkoittaa sitä, että meillä on vähemmän kasvua varten rahaa ja vähemmän myös yhteiskunnallisia palveluita varten rahaa. Tämä luo epäoikeudenmukaisuutta ja yhteiskunnallista epätasa-arvoa. Miksi me emme ole toimineet näin tehokkaasti tätä vasta- vastaan. Tämä johtuu siitä, ettei meillä ole ollut riittävää poliittista tahtoa aikaisemmin ja siksi tämän päivän keskustelu onkin niin hyödyllinen. Asiat ovat lähteneet nyt liikkeelle. Komission ehdotukset ovat edistysaskel suhteessa siihen, mitä tähän mennessä on, aikaisem- on saatu aikaiseksi se, että meillä on selvät rekisterit omistajista ja on valvontaa järjestelmää parannettu. Tämä on askel avoimempaan järjestelmään. Me tarvitsemme tietysti tätä avoimuutta ja valvontaa. Tämä on päärakenteellinen uudistus, joka nyt on saatu aikaan ja me voimme sitten Euroopan unionin edeltävät, edeltävien poliittisten suuntien virheet ratkoa. Kiitoksia edustaja Kriso Sokonos. Sitten edustaja Korao, minuutti olkaa hyvä. Kiitoksia, kiitoksia puhemies. Ilman muuta tämä neljäs rahanpesun vastainen paketti tekee askeleen eteenpäin verrattuna aikaisempaan tilanteeseen, vaikkakin tällä hetkellä ollaan vielä kaukana tehokkaasta ja konkreettisesta välineestä, kun pyritään vastustamaan ilmiötä, joka on hyvin laaja. Tämä on todellakin varsinainen haitta ja tämä näkyy usein juuri päämarkkinoilla tulee tuoreita pääomavirtoja, joiden alkuperää ei tunneta. Saattaa olla laitonta rahaa. Me olemme neuvoston kanssa käyneet neuvotteluja, eikä kyllä tämä ei ole kovinkaan tehokasta. Näyttää siltä, että meillä on tässä hieno yhteys, mutta vastaus ehkä ei ole ollenkaan oikea tähän ilmiöön. On tärkeää, että me teemme tämän johdonmukaisen päätöksen. Joten tässä olemme kyllä menettäneet yhden mahdollisuuden päästä askeleen eteenpäin asiassa. Kiitoksia edustaja Korao. Sitten edustaja Priaa. Minuutti, olkaa hyvä puhemies rahanpesulainsäädännön vahvistaminen ja terrorismin torjunta periaatteessa kulkee oikeaan suuntaan. Kuitenkaan tämä ei saa tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioiden itsenäisyyttä heikennetään, koska jäsenvaltiot ovat parhaimmassa paikassa torjuakseen mafiaverkostoja tehokkaasti. Lainsäädäntö tarvitsee myös seurakseen sisämarkkinoille saapuvan rahan parempaa valvontaa. Emme saa tässä olla aivan naiveja. Rahanpesu ja terrorismin rahoitus nimenomaan hyötyy siitä, että jäsenvaltioiden välillä ei ole rajoja, kun pääomat ja henkilöt saavat vapaasti liikkua ja myös saa sijoittautua kahteen näihin jäsenvaltioihin mihin vain, ja tämä on nimenomaan suosinut rikollista toimintaa. Ja tämä, tästä syystä, kun poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä ei ole riittävästi hoidettu, mm, niin meidän täytyisi pikemminkin poistua Schengen, poistaa Schengen ja myös nämä vapaat liikkuvuusperiaatteet. Kiitoksia edustaja Pria. Sitten poisminuuttaja edustaja Mann. Kiitoksia puhemies. Joka vuosi 615 ja 1,5 biljoonaa euroa pestään maailmassa rikollisten taholta. Ja pyritään toimimaan niin, että se näyttäisi lailliselta rahalta. Täällä on pöytälaatikkofirmoja, offshore-yrityksiä ja muuten vain vaikeaselkoisia manipulaatioita käyttää hyväksi. Tämä kaikki haittaa luottolaitosten vakautta. He menettävät luottamuksen koko rahoitusjärjestelmää. Tässä ei pelkästään kansallinen toiminta riitä. EUn säännöstö pitää ottaa kansainväliset normit ja teknologian kehitys huomioon, jotta voidaan toimia tehokkaammin. Me tarvitsemme todellakin keskityn rekisterin, joka on avoin, johon sitten viranomaiset ja ilmoitus, ilmoituksenantajat voivat antaa ilmoituksia, mikä on myöskin avoin muille. Komission pitää olla ylikansallisen riskiarvioinnin tekijänä – Tämä vaati myöskin sitä, että voidaan jäljittää aukottomasti rahavirrat. Avoimuus kyllä, mutta lainsäädännön pitää olla myöskin tietosuojamääräysten ja perusoikeuskirjan perusoikeusten mukaista. Henkilötietoja etenkään saa antaa johonkin kaupalliseen tarkoitukseen. Kansainvälinen yhteistyö on ehdottoman tärkeää. Se pitää olla soveltuvaa siihen, että voidaan estää näin rahanpesu ja terrorismi. Kiitokset ähm, Karensille ja muille esittelijöille. Kiitoksia herra edustaja. Mennään sitten puolitoista minuuttia edustaja Koltieri. Kiitoksia puhemies. Haluaisin vain todeta, että se mikä täällä on täällä tuottu esille, tämä rahanpesun vastainen ohjelma, se on hyvä sivu parlamentin historiassa. Tämä parlamentti pitää kiittää esittelijöitä ja neuvottelijoita roolista, joka saatiin aikaiseksi. Myöskin Italiaa puheenjohtajavaltiona pitää kiittää. Tässä on päästy eteenpäin kansainvälisistä standardeista pidemmälle. Ei pelkästään minimi kompromissiin, vaan parlamentti on parantanut kompromissia. Olemme päässeet huomattavasti asiassa eteenpäin. Olemme tehneet julkisen rekisterin, jossa edunsaajat ja yritykset ja trustit voidaan nähdä. Ja tämä liittyy myöskin artiklaan 30, jossa katsotaan juuri todellista edunsaajaa, ei pelkästään terrorismin tai rahanpesun asioissa, vaan myöskin korruptio- ja veropetosasioissa. Tässä parlamentti on päässyt askeleen eteenpäin verrattuna alkuperäiseen ehdotukseen ja yhdistänyt tämän hyvän aloitteen myös veronkiertoasioon ja veropetosasioihin. Tämä on todellakin tärkeä askel eteenpäin. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Tämän pitää olla se malli, johon muiden pitää sitten nojautua myöhemmin. Ei, parlamentin ei pidä pelkästään katsoa, että eh, kiitoksia edustaja Koltieri ja sitten minuutti edustaja Osuk. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Terrorismin rahanpesu ovat näinä aikoina hyvin merkittäviä uhkatekijöitä ja olen tyytyväinen siihen, että tämä ehdotus ottaa niin monimuotoisesti tämän ilmiön huomioon ja myös puuttuu niin monen instituution toimiin, joiden pitäisi ratkoa tätä ongelmaa. Hyvin monilla aloilla on rikollista toimintaa. Tietenkin nämä eri ala, alat muuttuvat, mutta meidän täytyy toimia huolellisesti ja muistaa myös suhteellisuusperiaate. Meidän täytyy myös muista kiinnittää huomiotamme kansainvälisten rahansiirtojen toteuttajiin. Jos ajattelen kansainvälistä rahoitusmarkkinajärjestelmää ja sitten taas kansallista tasoa, niin meidän täytyy siis luoda näille tasoille yhtenäiset säännöt. Kollega Osuk. Kiitoksia edustaja Osuk. Sitten puolitoista minuuttia edustaja Valli. Kiitoksia puhemies. Haluan onnitella parlamenttia, joka on tehnyt hyvää työtä. Tässä on päästy askelia eteenpäin ja monta askelta. Tietenkin teillä on muutamia asioita, joissa ehkä emme ole vielä päässeet loistavaan tulokseen, mutta kuitenkin parlamentti on tehnyt hyvää työtä. Mitä tulee pääsyyn tänne todellisten omistajien rekisteriin, niin tässä ajattelee jäsenvaltio pitkälti harkintavaltaa, kuka saa sinne rekisteriin mennä. Mutta tietenkin rekisterin pitäisi olla avoimesti yleisön käyttävissä. Mutta kuitenkin viromainen sitten vaatii todistusta siitä, että onko edes olemassa joku todellinen vaatimus tähän rekisterin tutkimiseen. Myöskin näiden todellisten edunsaajien tunnustaminen on vaikeaa, he yleensä, tai henkilöiden mukaan, joilla on vähintään 5 prosenttia pääomasta. Joten määräys voisi olla vielä ehkä tiukempiakin. Ja tiedämme, että vaatimus myöskin näille lähetyksille, se on korkea. Ja meidän pitää taata se, että kaikissa jäsenvaltioissa tämä säännöstö pannaan samalla tavalla, tai nyt ei syntynyt mitään eroja. Meidän pitää olla hyvin varovaisia edunsaajan kysymyksessä, koska muuten rikolliset voivat käyttää tätäkin jollain tavalla hyväkseen. Kiitoksia edustaja Valli. Sitten puolitoista minuuttia edustaja Peterle. Kiitoksia puhemies. Osana rahaunionia ja veropolitiikkaa meidän täytyy pyrkiä torjumaan laittomia rahasiirtoja, jotka hyvin usein ovat rajoja ylittäviä. Siitä syystä minä kannatan parlamentissa tehtyä sopimusta, joka on tapahtunut ilman mitään suurempia komplikaatioita aikana, jolloin keskustelemme yhteisestä turvallisuuspolitiikasta. Tämä on tärkeää, jotta voidaan puolustaa unionin koskemattomuutta ja sen kansalaisten koskemattomuutta. Raittomat varat usein päätyvät veroparatiiseihin ja siitä syystä meidän täytyy painostaa niitä maita, jotka mahdollistavat veroparatiisien olemassaolon. Minä tulisi työskennellä niiden kanssa parantaa avoimuutta ja siitä syystä on tärkeää, että otamme mukaan myös ehdokasmaat, joiden tulisi kunnioittaa niitä samoja standardeja, joita meillä on, ja estää laittomat rahavirrat. Ja annan puoli minuuttia, joka on yli seuraavalle puhujalle. Vielen Dank, Herr Kollege Peter. Kiitoksia edustaja Peterle. Sitten minuutti kollega Jotova. Три законодателни пакети до този Niin. Tähän mennessäkin on hyväksytty rahanpesupaketteja, mutta valitettavasti tulokset ovat jääneet kauas odotuksista. Rikollisuus on hyvin joustavaa ja se on aina edellämme. Meidän täytyy, meidän täytyy muuttua ja me tarvitsemme uutta politiikkaa yhteistä toimintaa torjuaksemme korruptiota ja rahanpesua ja terrorismia. Euroopan pitäisi olla etuasemassa myös veroparatiisien vastaan käydyssä taistelussa. Tässä puhutaan myös Bulgariasta ja Romaniasta siitä, miten ne ovat selvinneet korruption torjunnasta mahdollisuudet on käytetty nyt loppuun. Malmströmin kertomus korruptiota, korruptiosta osoittaa, että myös kaikissa muissa maissa korruptiota on. Me tarvitsemme siksi yhteistä eurooppalaista lainsäädäntöä ja myös jäsenvaltioiden rikosoikeuslainsäädäntöä pitää yhteen näistä. Meidän täytyy saada uusi strategia vuoteen 2020 mennessä. Kiitoksia kollega Jutava. Sitten kollega Van Dalen, minuutti. Hyvä puhemies. Rahanpesu maksaa yli 100 miljardia euroa taloudellemme. Kyseessä on laiton raha, jota käytetään ihmiskaupassa ja huumekaupassa ja sitten se palautetaan reaalitalouteen. Sitä ei voi hyväksyä. Nyt tämä uusi lainsäädäntö on sellainen, että Rahanpesua voidaan torjua ja voidaan torjua paremmin terrorismin rahoitusta. Minä tuen sitä. Silloin rehellinen toiminta toimii. Ja kansalaisten tulee noudattaa lakia, niin kuin pitääkin. Meidän tulee myös pohtia tietosuojaa, henkilötietoja. Niitä ei saisi käyttää johonkin muuhun tarkoitukseen. Ja tästä syystä pyydän komissiota olemaan tässä suhteessa tarkkana. Rahanpesua haluamme torjua, mutta meidän täytyy myös huolehtia siitä, että tavalliset kansalaiset saavat riittävän ja hyvän suojan. Kiitoksia edustaja Van Dalen. Sitten puolitoista minuuttia edustaja Makovi. Kiitos puhemies. Rahanpesudirektiivi on askel eteenpäin mutta ei se kuitenkaan kata kaikkia niitä keinoja, joiden kautta rahat päätyvät terrorismiin ja mafian piiriin ja näin jälleen ihmishenkiä menetetään. Nyt jos ajatellaan tätä todellisia edunsaajia ja heidän rekisteriään, se on hyvä asia. Tosin kuitenkin, kuitenkin mm, tämä pääsy näihin tietoihin täytyisi tarjota myös lehdistölle tai kansalaisjärjestöille. Nyt se on tarjottu ainoastaan, jos kyse on hyvin vakavista syistä. Meidän täytyisi tarjota julkiseen tietoon tätä rekisteriä todellisista edunsaajista. Lisäksi tällaiset valeyritykset ovat jääneet direktiivin ulkopuolelle. Yritykset menestyvät myös aivan mainiosti veroparatiisissa ja totta kai yritykset ajautuvat aina sinne, missä edut ja voitot ovat paljon suurempia. Me Euroopassa kuitenkin hyväksymme veroparatiisit jopa unionin sisällä, kuten Luxemburgin. Tämä tarkoittaa miljardeja ja miljardeja euroja, jotka kansalaisilta tulomme katoavat noin vain, kun yritykset maksavat veroparatiiseissa pieniä määriä. Rahanpesu valitettavasti jatkuu nyt vain päivästä toiseen ja ongelmia on ollut erityisesti asiakkaan tunnistamisessa usein unohdetaan, että veropetokset ovat myös hyvin vakavia. Se on usein jätetty liian pieneen osaan näissä rahanpesuongelmissa. Kiitoksia edustaja Makove. Sitten minuutti edustaja Schlein. Kiitoksia puhemies. Kiitokset esittelijöille ponnistelusta ja myös Italian puheenjohtaja valtiolle. Tämä on erittäin hyvä askel rahanpesun ja veronkierron vastaistaistelussa. taistelussa. Meillä on tällainen keskeytty pakollinen rekisteri kaikissa jäsenvaltioissa. Kaikkien pitää olla rekisteröitynä siellä, siis te tulee yritysten ja trustien todellisiin edunsaajiin. Me pyydämme tietenkin, että tähän rekisteriin pääsi avoimesti, eikä pelkästään vain ne, jotka pystyvät perustelemaan sen. No tämä on vain alku. Meidän pitää taata myöskin lehdistön edustajille ja kansalaisjärjestöille pääsy tähän näin. Tämä on tärkeää, kun pyrimme suojelemaan laillista taloutta sillä suuri osa taloudesta on tällaista pimeää taloutta. Ja meidän pitää pystyä vastustamaan, vastustamaan tätä veronkiertoa, kun se maksaa miljardeja Euroopalle. Meidän pitää löytyä tähän globaalit ratkaisut. Toivottavasti tämä direktiivi on ensimmäinen askel tällä tiellä, mutta matka on vielä pitkä. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Schlaan. Sitten minuutti, edustaja Jatskowski. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Kiitoksia, Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Minä kannatan kovin varovaista lainsäädäntöä, mutta minulla ei ole epäilystäkään siitä, että kun puhutaan rahanpesusta ja veronkierrosta, etteikö näiden säännösten pitäisi olla tiukkoja. Meillä täytyy olla määrätietoinen lähtökohta, kun luomme välineitä, joiden avulla torjutaan rahanpesua. Olen tyytyväinen tähän rekisteriin, jota käytetään, mutta en ole samaa mieltä siitä, että rekisteri jollain tavalla rikkoisi kansalaisten yksityisyyttä. Älkäämme epäröikö, vaan viekäämme eteenpäin tätä rekisteriä. Se edesauttaa meitä torjumaan rahanpesua. Älkäämme käyttäkö tietosuoja-argumenttia tässä tilanteessa. Lopuksi meidän täytyy vielä panna tätä lainsäädäntöä erittäin tiukalla tavalla. Jotkut näistä suosituksista, jotka tulivat Euroopan neuvostosta esimerkiksi, ovat sellaisia, että niitä ei ole täytäntöön pannuttu ja siitä syystä haluaisin Euroopan komission täytäntöön Kiitoksia edustaja Jaskowski. Sitten puolesta minuuttia edustaja Pitiera, olkaa hyvä. Dziękuję, panie przewodniczący. Znany... Kiitos, puhemies. Rahanpesu liittyy suoraan järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja tämä vaikuttaa kansainväliseen talouteen suoraan ja rahoitusmarkkinoihin. Kansainvälisesti on tutkimuksissa osoitettu, että 2,7 prosenttia maailman kokonaisbruttokansantuotteesta menetetään rahanpesuun ja tämä luku kasvaa vuodesta toiseen. Myös globalisaatio on tähän vaikuttanut ja tietenkin pääomien vapaa liikkuminen ja rahoitusvälineiden joustavuus ovat tähän vaikuttaneet. Luottamusta pitäisi paremmin herättää pankkimaailma kuitenkin sallii sen, että tuloja voi piilottaa ja näitä piilotettuja varoja voidaan käyttää terrorismin rahoittamiseen. Terrorismijärjestöillä on rahoitukselliset takaporttinsa. Tämä teksti varmasti auttaa meitä torjumaan terrorismin rahoituksen terrorismin rahoitusta ja voimme myös kansainvälistä rikollisuutta kitkeä. Kiitos. Kiitoksia edustaja Pitera. Sitten puolitoista minuuttia edustaja Tchedevski. Hyvä komission jäsenet, esittelijät, varjoesittelijät, yhteisesittelijät. Haluan kiittää teitä lämpimästi teidän työstänne tämän direktiivin edestä. Olen erittäin ylpeä, että meidän tsekki komissaarimme on ottanut tämän asian esille, joka vie todellakin Eurooppaa eteenpäin laittoman toiminnan estämisessä, petosten ja rahanpesun estämisessä. Ne määrät, joita täällä mainittiin, rahasummat siis, ne ovat todellakin hälyttäviä. Kukaan meistä ei voi varmasti sanoa, mistä ja mi- miten tämä raha on tullut ja kenen etuja se palvelee. Joten tämän takia meillä on erittäin tärkeää, että näitä rahasiirtoja valvotaan avoimesti ja pitkällä aikavälillä. Minä henkilökohtaisesti tuen käteisrahasta luopumista taloudessa. Minusta tämä veisi Eurooppaa eteenpäin taistelussa rahanpesua vastaan. Ja sitten vielä yksi asia, jota en ole, en ole nyt kuullut, niin oikeastaan tyypillistä näissä toimissa on, että ne ovat kansainvälisiä ja odottamattomia toimissaan. Joten meidän ei pidä rajoittua pelkästään näihin toimenpiteisiin, mitä olemme tehneet, vaan pitää myöskin olla yhteistyössä meidän kansainvälisten kumppanimien kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Zodowski. Sitten menettyy tapaamaan puhujalistaa. Edustaja Kalper.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 liikkumista on vaikea ennakoida. Tämä on todellakin suuri haaste meille. Olen samaa mieltä, että ulkomaalaisia oikeushenkilöitä, niiden, niiden pitää myöskin täyttää oman maansa lainsäädännön vaatimukset avoimuuden osalta. Minä olen hyväksynyt sitä, että rekistereitä pitää parantaa ja että todelliset edunsaajat nähdään siellä. Tämä ei ole helppoa, mutta jäsenvaltioilla on vielä paljon tekemistä tässä. Uskon, että EUllakin on vielä paljon tekemistä, että tästä saadaan hyvä väline käyttöön. Kiitoksia edustaja Kalpels. Sitten edustaja Fonsulika. It's such a pleasure, Mr. President, to receive the... Hyvä puhemies, oli suuri ilo saada puheenvuoro olen tyytyväinen siitä, että tämä ehdotus on tullut käsittelyyn ja että siihen on otettu tämä tosiaalisten edunsaajien rekisteri. Ja tämä rekisteri liittyy legitiimeihin intresseihin. Tämä sallii niiden jäsenvaltioiden, jotka haluavat toimia paljon avoimemmin ja käyttää näitä, tätä käsitettä paljon laajemmin, niin ne voivat tehdä poikkeukset ja näin tarjota sitten tämän varsinaisen edun saajan tiedon julkaistettavaksi ja näin voitaisiin estää väkivaltaa, petoksia, mm, kidnappauksia ja muita vastaavia, kiristystä ja muuta vastaavaa. Ja tämä uusi ehdotus tarjoaa avoimuutta ja näin varsinainen edunsaaja järjestelmä selkenee Euroopan yritysmaailmassa rajat ylittävästi. Fin Dank. Kiitoksia, edustaja Frunzulika. Ja sitten minä jäämät säännöt aina sääntöjen mukana, vaikka olette itse toimineet tänä sääntöjen vastaisesti. Sitten edustaja Majas, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, Nämä finanssitransaktiot ovat mahdollistaneet sen, että moni kansalliset yritykset ovat voineet välttää ver- veroja ja monet tuotot on siirretty veroparatiiseihin. Miljoonia euroja menee sivusuun. Myös Etelä-Euroopassa ja afrikkalaisissa maissa. Suuret monikansalliset yritykset, jotka ovat esimerkiksi erityisen aktiivisia Kreikassa, myöskin välttävät veroja. Ne rekisteröityvät verosyistä Luxemburgin, koska siellä on matalampi verotasa. Meidän täytyy myös tehdä jotain näiden offshore-yritysten kanssa. Ja lopuksi täytyy ryhtyä toimenpiteisiin, jotta voitaisiin torjua jihadisteja, jotka saavat rahoitusta lännestä. Ja tästä syystä olen sitä mieltä, että tämä omistajuuskysymys on erityisen tärkeä. Meidän täytyy ottaa se käyttöön ja erityisesti myöskin kasinot ja vedonlyönti täytyy ottaa huomioon. Kollegi Jakovčić. Kiitoksia, Josta Maria. Sitten edustaja Jakovčić. Kiitos, puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, hyvät esittelijät. Olen tyytyväinen tähän uuteen ehdotukseen. Haluaisin huomauttaa, että tässä on otettu mainiota askelia eteenpäin. Tosin kyse on vain yhdestä edistysaskeleesta. Kuitenkin tämä osoittaa, että me haluamme torjua rahanpesijoiden toimia ja haluamme estää terrorismin rahoitusta, jotka vievät meidän reaalitaloudeltamme varoja. Eli tämä, nämä ehdotukset ovat erinomaisia. tosin näissä on seuraavat ongelmat. Kaikki riippuu nyt jäsenvaltioiden yhteistyökyvystä ja mahdollisuuksista estää rahanpesua ja olen myös havainnut kolmansien maiden ongelman. Meidän täytyy sanoa asiat selvästi. Emme me selviä ilman yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Kiitos, edustaja Jakocik. Sitten edustaja Soltas. Hvala za besedo. Kiitokset puheenvuoroista. Nämä ehdotukset siis direktiivistä ja asetuksesta menevät ihan oikeaan suuntaan. Mutta ei tässä vielä pitää samppanjapullon korkea poksautella, koska rahanpesu on edelleenkin todellinen uhka meidän talousjärjestelmällemme. Tässä on kyseessä tuhansista miljardeista euroista vuosittain veronkierrossa – ei pelkästään Euroopassa. Tämä vaatii kyllä meiltä vakavia toimia. Tilanne ei ole hyvä ja uskon, että nämä uudet säännöt tulevat olemaan tärkeä askel oikeaan suuntaan. Ne tulee sitten todellisen edunsaajan nimeävään rekisteriin. Tämä on suuri askel avoimuuden tiellä. Me tiedämme, mikä tiedämme mikä ongelma on, eikä ole aina helppo löytää siihen ratkaisua. Mutta rahanpesun kenttä on yksi suurempia haasteita tällä hetkellä taloudessamme, talouden järjestelyissä. Kiitos Kiitoksia edustaja Soltes ja lopuksi edustaja Ver. Hyvä puhemies, kiitoksia. Haluaisin onnitella kaikkia esittelijöitä hyvin tehdystä työstä. Olemme saaneet jo kuulla, että globaali talous menettää noin 5 prosenttia bkt Ja tällä on tietysti valtava vaikutus köyhyyteen ylipäätään. Osaatteko kuvitella tilannetta, jossa kaikki tämä raha itse asiassa – investoitaisiin inhimillisen pääoman. Mitä se merkitsisi kaikille meidän maillemme? Siksi me tarvitsemme tehokkaampia toimenpiteitä, joihin veroviranomaiset, lainsäädäntöviranomaiset ja lainvalvontaviranomaiset ryhtyvät. Meidän täytyy olla myös parempi veroparatiisien valvonta. Alueelliset ongelmat tarvitsevat aina holistisen lähestymistavan ja globaalin ratkaisun. Minusta me olemme hyvällä tiellä ja että näin voimme paremmin pureutua tähän organisoidun järjestäytyneen rikollisuuden ongelmaan. Ja This is Jurava, you have the floor. Komissiasi Jurava, teillä on puheenvuoro. For the floor. Kiitokset puheenvuorosta. Keskustelussa kuulin monia asioita. Uskon, että huomenna äänestys auttaa meitä asiassa eteenpäin ja saamme myönteisiä tuloksia, eri niitä tuloksia, halusimme tässä saavuttaakin tälle, näillä kahden lainsäädännön paketilla. Kuulin teidän puheenvuoroistanne tietosuojasta myöskin, joten haluan sanoa sanansa myöskin näistä aiheista ja kuinka voimme ehkä tätä katsoa järjestettyjen rikollisuuden yhteydessä. Haluan todeta, että meillä on tällä hetkellä laaja-alainen lähestymistapa, kun taistelemme rikollisuutta vastaan. Rikoslainsäädännön alla me vahvistamme yhteistyötä eri verostojen välillä, Euroopan ja Eurojustin välillä, erityisesti kun pyritään vahvistamaan Euroopassa turvallisuutta. Ja kun puhuitte kolmansista maista, niin totta kai on tarpeen kuitenkin katsoa meidän toimia myös siellä ja keskittyä kolmansien maiden kansalaisiin, joten haluan todeta, että turvallisuusagendan yhteydessä pyrimme laajentamaan ECRIS-rekisteri, jossa on juuri rikoksentekijöiden nimet kolmansista maista rekisteröitynä, jotta saamme paremmin tietoa selville, kun kyseessä ovat nämä mahdolliset epäilyt tai tekijät. Sitten toinen asia, jonka mainitsitte tietosuojan yhteydessä. Ja oli hyvä, että olen vastuussa tästä uudesta asetuksesta, koska tietosuoja-uudistus, jota tällä hetkellä valmistelemme, ja ehkä myöskin viemässä loppuun tämän vuoden aikana, toivottavasti, ja sitä tullaan jatkamaan sitten myöskin seuraavana vuonna. Tämä on todellakin vallankulmous, koska 2008 järjestelmää se tulee yksi pan-eurooppalainen henkilötietojen suojajärjestelmä. Kun puhutaan tietosuojasta ja rahapesudirektiivistä ja tähän liittyvistä asioista uudessa lainsäädännössä, niin voin vain todeta, että me kiinnitämme erittäin suurta huomiota perusoikeuksien suojelmiseen ja erityisesti yksityisyyden suojaan ja henkilötietojen tietojen suojaan. Nämä kaksi lainsäädännön osaa ovat yhteensopivia ja uskon, että ne ovat toimia yhdessä erittäin hyvin, kun ne pannaan käytäntöön. Mitä tulee sitten tähän keskusteluun, niin Kullinen täällä miettii sitä, onko tämä käytännönläheinen ja suhteellinen säännöstö, kun pyritään taistelemaan rahoitusrikollisuutta vastaan. No, ei pelkästään tämä, vaan tässä pyritään yhdistämään järjestetyn rikollisuus, rahanpesu ja veronkierto ja kaikki muu vastaavat rikolliset toimet tähän. Ja terrorismi myöskin. Tässä emme pyri pelkästään säästämään varoja ja estämään sitä, että rahat katoavat jonnekin pimeisiin paikkoihin, vaan että se käyttää oikein siinä tarkoitusperiin. Mutta kyseessä ei ole pelkästään varojen säästäminen, vaan tässä pyritään säästämään myöskin ihmishenkiä. Sillä rahoitustransaktiot ovat aika usein ensimmäinen merkki terroristihyökkäyksestä tai tästä valmistellaan. Tämä on tärkeässä roolissa, kun vahvistamme Euroopan turvallisuutta. Joten haluan kiittää teitä vielä kerran tuestanne ja toivottavasti huomenna tulette äänestämään tämän askeleen eteenpäin puolesta. Kiitokset komission jäsen teille. Ja seuraavaksi Karins, olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Minä haluaisin kiittää kaikkia kollegoita yhteistyöstä tämän tekstin laatimisessa poliittisten ryhmien näkemykset ovat hyvin yhtenäiset. Näyttää olevan suuri tuki tälle direktiiville, joka parantaa työtämme rahanpesun torjunnassa ja näin saamme aikaan myös eurooppalaisen varsinaisen edunsaajan rekisterin. Kiitokset. Kiitos. Ja seuraavaksi Sargentini, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thanks, Chair. A lot of... Kiitoksia puheenjohtaja. Monet kollegat ovat osoittaneet, että julkinen rekisteri olisi julkinen, koska täytyy olla legitiimi perusta sen käyttämisellä. Haluan kuitenkin huomauttaa, että olemme varmistaneet sen, että ehdotuksessa todetaan, että viranomaisen täytyy selventää, onko näin vai ei. Sen täytyy siis todistaa, ettei ole perusteltua intressiä. Haluaisinpa, että ensimmäinen lehtimieskin menisi oikeuteen, jolla on sanottu, että hän ei saisi sinne katsoa. Menkää oikeuteen, selventäkää tilanne ja tuon avulla avatkaa julkinen rekisteri, rekisteri vielä julkisemmaksi. En usko nimittäin, että yksikään viranomainen voi sanoa, että kansalaisilla ei ole legitimiä intressejä tarkastella tiedostoa tai rekisteriä, jos hän tutkii korruptiota tai petoksia tai rahanpesukysymyksiä. Tämä asia myös toteutuu itse. Jos me sanomme, että siellä on rajoituksia täällä, niin se, sillä on rajoituksia. Jos sanomme, että kokeillaan, niin kyllä me sen avaamme nämä rekisterit vielä enemmän. Kiitoksia. Mulțumim. Kiitokset ja seuraavaksi Kirkhope, olkaa hyvä. President, uh... Tämä on ollut oikein kiinnostavaa keskustelua. Kiitokset komission jäsenelle sekä aluksi että lopuksi esitetyistä näkemyksistä. Ja minun päätehtäväni on ollut tässä todellakin saada tämä neljäs rahanpesudirektiivi oikeille raiteilleen. Ja olen kuullut täällä huolenaiheitakin erityisesti tahdosta ja luottamisesta. Nämä liittyvät tietysti henkilötietoihinkin ja me parlamenttina tietysti puollamme henkilötietojen suoja ja meidän täytyy siksi toimia suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Uusia maksujärjestelmiä tulee jatkuvasti ja nämä palvelevat myös ähm, rikollisjärjestöjä verkkomaailmassa erityisesti. Meillä on suuret haasteet edessämme ja minä uskon, että olemme nyt löytäneet hyvän ratkaisupohjan näiden huolten hälventämiseen ja tahdon kiittää teitä kaikkia ja toivon, että äänestystulos olisi myös hyvä. Kiitokset. Ja seuraavaksi Peter Simon. Niin, minä myös, herra puhemies, haluan kiittää kaikkia osallistuneita yhteistyöstä ja lopuksi todeta, että näin loppujen lopuksi, kun saamme tämän kompromissin julkisesta rekisteristä, voimme olla tyytyväisiä tähän. Tässä on tietoja todellisista omistajista, jotka ovat hämärien konstruktioiden takana. Tietenkin aina petos vastaan taistelu pitää alkaa uudestaan, koska petokset kehittyvät. Sen takia meidän pitää lainsäädäntöjä tämän lainsäädännön hyväksymisen jälkeen huomenna vielä jatkaa kunnianhimoisesti. Sen takia neuvoston kanssa aikaan saatu kompromissi on yksi tärkeä askel, mutta tulevaisuudessa pitää tulla lisää näitä. Meidän pitää olla valppaina, että eu rahanpesudirektiivin määräykset pannaan täytäntöön ja että jäsenvaltiot saavat sitten pääsyn myös keskusrekisteriin koskien henkilöitä, jotka on todellisia edunsaajia. Tätä pääsyä sinne ei estetä. Ja pitää myöskin taata se, että kansallisilla tutkijoilla on nopea pääsy kansallisiin rekisteröihin. Ja kansalliset rekisterit, miksi pitää odottaa neljä vuotta niiden liittämisen kanssa, koska tieto jo saatavilla nyt. Ja tässä estetään tavallaan tiedon saanti. Tässä meidän pitää kaikkien toimia yhdessä, koska petosten ja rahanpesun vastainen taistelu, sillä ei ole rajoja. Sen pitää tapahtua eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla. Kiitoksia. Kiitokset. Yhteiskeskustelu on päättynyt ja huomenna asiasta äänestämme. Ja seuraavaksi siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan käymme yhteiskeskustelun maksukyvyttömyysmenettelyistä ja meillä on suositus toiseen käsittelyyn, jonka, joka on peräisin Zviefkalta maksukyvyttömyysmenettely